keskusteluiden jälkeen on äh, äänestys. Sitten äh, seuraavaksi siirrymme Sri Lankaan ja annan ensin äh, näiden laatioille puheenvuoron. Van Orden ensin yksi minuutti. Kiitos puhemies. Sri Lankan kansa ja erityisesti tamilit ovat viimeisen 30 vuoden ajan kärsineet valtavasti LTTEn terrorikampanjasta. Nyt kun LTTE on voitettu, niin Sri Lankan hallitus ja kansa tarvitsee meidän ymmärtämystämme, sympatiaamme ja ennen kaikkea meidän tukeamme, kun he yrittävät asuttaa maatansa uudelleen ja pyrkiä elpymiseen ja hyvinvointiin ja voittaa terrorismin iep. LTEE e, äh, olisi äh, halunnut äh, jatkaa tätä omaa työtänsä estämällä EUn sopimuksen maan kanssa. Toivottavasti komissio ymmärtää, että kysymys on siitä, että kauppa, ei apu, on se, joka tuo parhaan avun elpymiselle. Sri Lankan tarvitsee ystäviä kansainvälisessä yhteisössä. Ja ensimmäinen prioriteetti on luonnollisestikin siviiliväestön jälleen asuttaminen ihmisten, jotka nyt asuvat huonoissa olosuhteissa pakolaisleireillä. Kansainvälinen yhteisö, meidän tulisi auttaa heitä. Kiitokset kollega Van Orden. Seuraavana De Rossa, puolitoista minuuttia. Uh, Kiitoksia puhemies minä tuen päätöslauselmaa, vaikkakin mielestäni se on tarpeeksi kriittinen Sri Lankan hallituksen suhteen. Aikaisemmin tänä vuonna saimme nähdä hirvittäviä sotilashyökkäyksiä Tamilin valtaamilla alueilla, eikä mitenkään välitetty kansalaisten hyvinvoinnista tai henkilöstä. Heitä pidettiin pantteina molemmin puolin mielestäni, ja tästä syntyikin 90 000 kuolemaa sotaa seurattiin hirvi, he, avuttomina. Siltikin vieläkin neljäsosa miljoonaa srilankilaisista eivät saa tarvittavaa lääketieteellistä hoitoa, ovat ilman puhdasta vettä, sanitaati, sanitaatiota tai elinpaikkaa. Päätöslausamassa vedotaan aika lievästi siihen, että hallituksen pitäisi noudattaa kansallisten oikeuksia. Minun oma käsitykseni on, että jos ei voida mitata pian edistystä vaateissa, silloin EUn täytyy alkaa käyttää poliittista ja taloudellista painostusta Sri Lankan hallituksen suuntaan. Sri Lanka on riippuvainen taloudellisen elpymisensä vuoksi taloudellisesta avusta myös EUsta. Meidän pitää käyttää tätä välineenä silankalaisten eduksi, mukaan lukien tamilit. Kiitokset kollega De Rossa ja sitten minuutti kollega Mann. President. Herra puhemies, minulla on kaksi minuuttia. Tämä 25. kansalaissota Sri Lankassa vaikuttaa nyt päättyen ja hallituksen joukot ovat vallanneet LTTn joukot pohjoisessa. Ja toivon mukaan tämä nyt tuo rauhan ja vapautta. Ihmiset eivät kärsi ainoastaan tämän sodan jälkeisestä tuhosta, vaan myös tsunamista ja muista ympäristö- ja luontokatastrofeista. Ja äh, sen vuoksi EU eh, e äh, on antanut esimerkiksi tullietuuksia tälle maalle. Kansainvälinen apu on velvoite ja velvollisuus tuo velvollisuuden hallitukselle myös huomioida ihmisoikeudet. 250 000 ihmistä on vasten tahtoon pidettynä leireillä. Siellä ei ole tarpeeksi puhdasta juomavettä ja kansainväliset apujärjestöt eivät pääse tälle leirille. Ja sen vuoksi heidän omissa eduissaankin olisi järjestää mahdollisimman nopeasti näiden ihmisten palaaminen koteihinsa. Ja EPP puhuukin sen puolesta, että kansainvälisellä punaisella ristillä olisi tässä avainasema. Välttämättömiä äh, uudistuksia ovat myös esimerkiksi mielipiteenvapaus ja lehdistön vapaus. Toimittajien pidättäminen ja vangitseminen on lopetettava, eikä kriittisiä huomiota saa enää palkita äh, vankilatuomioilla. Minä olen käynyt useita kertoja Sri Lankalla ja minä äh, pitäisin uuden aloituksen mahdollisuutta suurena silloin, kun hallitus suostuu olemaan rakentava. Mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että LTTE lopettaa oman terrorisminsa. Ja sen vuoksi me tarvitsemme myös strategian, jolla toteutetaan ihmisoikeuksia. Sri Lankan kansalaisten puolesta minä toivon, että tämä todellakin toteutuisi. Kiitos kollega. Ja sitten seuraava kollega äh, Higgins. It's on. Yeah. The policy towards the Tamil people. Äh, Tamili äh, Tamilit äh, LTT on johtanut aikamoiseen painajaiseen äh, Sri Lankan ihmisille. Äh, Sri Lankan hallitus, hallituksen ja sotilaiden sorto on ollut tamileille pahaa ja tamilitiikereiden hävittyä, niin tamili siviiliväestön sortaminen on pahentunut ja he, tamileita on kerätty näihin leireihin. Siellä on paljon lapsia, siellä ei ole puhdasta vettä eikä elintarvikkeita. Nyt uusi hallitus äh, onkin päättänyt, äh, että näitä ihmisiä äh, tamili-ihmisten joukkoon pakko siirretään muita srilankalaisia. Eli tämä olisi tavallaan se keino, millä estetään tulevat kansannousut. Voisi sanoa, että nykyinen hallitus on varsinainen diktaattori ja sen vuoksi minä pidän tätä päätöslauselmaa hyvänä, kun tämä tuomitaan, mutta minä kuitenkin vastustan kohtaa neljä sen vuoksi, että suurin osa näistä terroriteoista on tullut hallituksen taholta. Ja minä uskon, että Sri Lankalla tämä ei tule nyt tuomaan mitään ratkaisua. Tamil-ihmisillä on oikeus puolustautua sotilaallista sortoa vastaan. Ja paras keino suojella tamiliväestöä on pyrkiä yhdessä suojelemaan tamileita ja köyhiä ihmisiä ja heikkoja ihmisiä nykyistä hallitusta vastaan ja rakentaa Sri Lankan yhteiskuntaa. Mikä mahtava paikka tämä yhteiskunta voisi ollakaan, jos sitä käytettäisiin kaikkien kansalaisten hyväksi. Minä tuen sosiaalidemokraattista ryhmää Sri Lankalla joka on vastustanut hallituksen sortoa ja puhunut tamili-ihmisten oikeuksien puolesta. Kiitos.

sataseitsemänkymmentäviisi maasta. mitä meidän tulee nyt vaatia on se että kaikkien valtuutettujen yk elinten edustajat pääsevät näille leireille ja kun tässä julkilausumassa nyt todetaan paikallisvaalien järjestäminen niin vihreiden

suuri sydäminen, mutta se ei näy Sri Lankalla. Tässä on kysymys pohjimmiltaan kansallisesta ja kansallisuuksiin liittyvästä konfliktista, joka eskaloitui kauhealla tavalla. Ja me voimme nähdä, että tässä ei ole vielä minkäännäköistä konseptia, millä tavalla tamileille annettaisiin heidän oikeutensa. Molempien osapuolien täytyy tässä liikahtaa, jotta löytettäisiin poliittinen ratkaisu. Väkivallalla äh, ei saavuteta mitään ja väkivaltaa ei voi kaunistella, mutta me emme voi ohittaa väkivallan syitä ja alkua. On helpompaa päättää sota kuin rakentaa rauhaa. Me näemme sen myös Bosniassa jos kuinka kauan vielä sodan loppumisen jälkeen ei vieläkään ole löydetty kestävää rauhan ratkaisua. Ja minua huolestuttaa Sri Lankan vapaus. Sen vuoksi tämä vähemmistöongelma on ollut siellä jo vuosisatoja siirtolais- äh, siirtomaakauden jälkeen. Meidän täytyy sovitella molempien osapuolien näkemyksiä. Vielen Dank, Herr Kollege Posselt. Als nächstes Frau Kollegin Geringer de Ödenberg. Seuraavaksi Geringer de Kiitos tämän vuoden toukokuussa. Sen jälkeen, kun tamilitiikerit kokivat suurhäviön ja sisällissota näytti loppuvan, tilanne ei kuitenkaan muuttunut, ratkaisuja odotellaan monilla sektoreilla. Hallitus pitää vielä 260 000 henkilöä leireillä. Viestintä ja mediakysymykset ovat täysin mahdottomalla tolalla. Eräs lehtimies tuomittiin ja hänet teljettiin vankilaan tänä, va, tänä vuonna ja ylipäätään ilmaisuvapauskysymykset ovat täysin vailla ratkaisua. Ja myöskin miina-ongelma on ratkaisematta. Sri Lanka ei sitä paitsi edes kuulu ottavan yleissopimuksen. Siksi mielestäni on tärkeää hyväksyä päätöslauselma, joka koskee näitä tamilien ongelmia ylipäätään Sri Lankan tilannetta. Meidän pitäisi pyrkiä edesauttamaan myöskin miinanraivaustoimintaa ja auttaa myöskin paikallisia ihmisiä. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Deli. Monsieur le Président, mes chers collègues, depuis des... Puhemies, hyvät kollegat, jo kuukausia Sri Lankan hallitus on jumittanut tilanteet estänyt ulkomaalaisten median läsnäolon tai avun. 2009 maaliskuusta jälkeen on jatkuvasti rikottu ihmisoik- ihmisoikeuksia kansallista oikeutta vastaan, koska kaikki sivilit, jotka ovat paenneet äh, so- taistelulta, hallitus on pitänyt pidättänyt yli 200 000 ihmistä. Maassa pakolaiset voivat lähteä pois vain kiireistä lääkehoitoa vastaan yleensä heitä seuraa joku sotilashenkilö. Joillakin leireillä yli tuhat ihmistä kuolee joka viikko pääasiassa punatautiin ja tilanne on aivan hirvittävä. Presidentti Ratsipac on viime viikolla todennut, että vain muutamia tulee vapauttamaan. EUn täytyy painostaa vielä enemmän Silankan hallitusta, jotta se saa aikaan välittömän vapautuksen kaikkien siviilihenkilöiden kohdalla ja vapautetaan myös journalistit ja nopeasti voidaan antaa alueelle humanitaarista apua. Kiitokset kollega Kelly ja sitten siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Kollega Tanok. As a representative London puhemies. Olen Lontoon edustaja, kaupunki, joka on ollut terroristi-iskujen kohteena viimeisen 40 vuoden ajan. Minä sympatisoin Sri Lankan kaikkia etnisiä vähemmistöjä. Hallituks, äh, eh, tamilitiikereiden terroristi kampanja on johtanut tämän kauniin maan äh, huonompaan kehitykseen. Ja sen vuoksi hallitus on nyt demokraattisen keinoin yrittänyt äh, voittaa tamilitiikarit ja me kaikki, jotka halveksimme terrorismia, pidämme tätä hyvänä. Hallituksella on nyt äh, velvollisuus rakentaa tähän monimutkaiseen yhteiskuntaan yhteiskunta, jossa kaikille kansalaisille taataan perusoikeudet. Nyt täytyy palauttaa näiltä leireiltä ihmiset kotiin. Se on ähm, lähtökohtana. Presidentti on nyt nähtävästi kuitenkin menettämässä muiden kansainvälisen yhteisön luottamusta toimillansa, mutta minä uskon, että kaikkein tärkeintä on se, että me tuemme Sri Lankan demokraattisesti valittua presidenttiä ja sen hallitusta. EU täytyy ylläpitää GSB plus sopimus koska siellä on, tämä on koskenut 2,5 miljoonaa viatonta Sri Lankan kansalaista tämä sota. Kiitos, Kiitos kollega Tanak. Kollega Keli. Uh, thank you, Mr. President. I am very Kiitoksia puhemies. Olen erittäin iloinen irlantilaisena meppinä siitä, että kollegani Joe Higgins, presidentti Rossa, ovat ottaneet esille huoliaan Iranin ja Selekan kohdalla. On oikein, että Irlanti on mukana näiden kysymyksen selvittelyssä, koska me olemme kärsineet Irlannissa tämän tyyppisestä toiminnasta vuosien ajan. Loppujen lopuksi kuitenkin ainoa ratkaisu tulee diplomaattisin keinoin ja keskusteluteitse. Ja tästä syystä minä toivoisin, että kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, uudet toimivaltuudet, uusi asema, tullaan käyttämään niin, että toivottavasti saadaan tervettä järkeä, ymmärrystä näihin kriiseihin niin, että eh, he parantavat toimintapajon ja suositellaan, pystytään palauttamaan diplomaattinen ja poliittinen järjestelmä. Kiitokset. Eh, sitten kollega Korhola, olkaa hyvä.

Kiitokset edustaja Korhola ja Romeva Iruja, olkaa hyvä. Haluaisin käyttää puheenvuoron ensinnäkin painottaakseni sitä, mitä Rova Hautala on asian eteen tehnyt. Meidän on mielestämme painotettava YK merkitystä tässä yhteydessä. Samoin haluaisin vielä kommentoida herra Van Dorenin sanoja. Jos me haluamme nyt käyttää esimerkiksi AKT plus toimintatapoja tai muita vaihtoehtoisia toimintatapoja, näin voidaan tietysti ajatella, mutta se ei ole hyvä. Me olemme jo pyrkineet saamaan selvyyden siitä, josko tällainen toimi on mahdollinen, mutta näyttää siltä, että toiminta on tällä hetkellä menossa hyvään suuntaan ihmisoikeuksien osalta. On selvää, että tätä mandaattia ei enää uudestaan jatketa. GSOP Plus-mandaattia ei jatketa. Pysyttelemme samalla linjalla. Ja sitten annan puheenvuoron komission jäsen Orbanille. președinte, Puhemies, arvoisat naiset ja herrat, Euroopan parlamentin jäsenet, Euroopan Komissio on jatkuvasti tarkkaillut Sri Lankan tilanteen kehittymistä. Olemme niin ikään aloittaneet jatkuvan vuoropuhelun hallituksen kanssa ja se voi toimia uutena perustana suhteille ja myöskin ratkaisun löytämiselle. Ratkaisun niihin ongelmiin, joista tänään käymme keskustelua. Leiri humanitaarinen tilanne huolestuttaa meitä suuresti. Ihmisiä on siis siirretty eri alueilta näille leireille ja heitä pidetään siellä suorastaan pidätettyinä. Leirien olosuhteet eivät täytä kansainvälisen oikeuden asettamia ehtoja. Siksi meidän on oltava tarkkana, seurattava tilannetta ja pyrittävä siihen, että leireillä pidätettynä olevat henkilöt pääsevät pian vapaaksi ja että leireille päästetään myöskin kansainvälistä humanitaarista apua. Leirillä olevien ihmisten on saatava kaikki se apu, mitä he tarvitsevat. Euroopan komissio on luonnollisesti huolissaan myöskin ihmisoikeustilanteesta Sri Lankalla. Erilaisia oikeudenvastaisia tilanteita on syntynyt. Lehdistövapausrikkomuksia on tapahtunut, ihmisiä on pidätetty ja, ja muita oikeusloukkauksia on tapahtunut. On aivan luonnollista, että tamiltiikerit ovat tyytymättömiä vallitsevaan tilanteeseen saarella sovitteluun on kuitenkin pyrittävä ja meidän on pyrittävä tästä eteenpäin, mutta se edellyttää sitä, että molemmat osapuolet sitoutuvat äh, projektiin. Euroopan unioni on laatinut myöskin tutkimuksen äh, tilanteen kehitysmahdollisuuksista ja, ja siinä pyrittiin myöskin saamaan käsitys siitä, onko maa sitoutunut äh, niihin periaatteisiin ja vaatimuksiin, joihin, joiden taakse se asettui siinä yhteydessä, kun sovittiin erityistä suositu, suositumusasemakohtelusta. On selvää, että kansainvälisiä sääntöjä ja ihmisoikeuksia on noudatettava. Ja tutkimuksen jälkeen, tutkimuksen laatimisen jälkeen kävi ilmi, että merkittäviä puutteita on edelleenkin olemassa. Erityisesti ihmisoikeuskysymyksissä, myöskin kansalaisoikeuksissa ja poliittisissa oikeuksissa on suuria puutteita. Myöskin lasten oikeudet jäävät täyttymättä, kidutusta tapahtuu. Nämä kaikki ovat osoitus siitä, että Sri Lanka ei täytä kansainvälisiä vaatimuksia ja määräyksiä. Ja niinpä tilanne on vaikea. Jotta kaupallisia etuja voitaisiin käyttää, on luonnollisesti edellytettävä että sääntöjä äh, noudatetaan. Oban. Kiitoksia komission ja sen Orban. Tämä lopettaa keskustelumme ja sitten äänestämään. Sallika minun kuitenkin esittää kommentti, jonka aiemmin tein tässä kohdassa ilman puhujalistaa ja äänestysselitysten kohdalla. Tämän Catch the Eye-prosessin alun jälkeen